Okay, colleagues, may you take your seats, please? We are about to start the vote. No niin, hyvät kollegat, istuutukaapa me. Aloitamme kohta äänestyksen. We resume our afternoon session. Aloitamme iltapäivän kokouksen ja meidän tulisi aloittaa kohdasta kahdeksan, mutta koska edustaja Ajala on vielä matkalla, niin olemme saaneet häneltä pyynnyn, että lykkäämme hiukan vielä tätä neuvoston vastuuvapaus asiaa ja sitten kun hän tulee, niin sitten otamme sen käsittelyyn ja siksi ehdotus on, että aloitamme virastojen vastuuvapausäänestyksestä ensinnäkin Euroopan lääkevirasto, edustaja Makovein mietintö. Onko kaikilla äänestyskortit mukana? Hyvä. Sitten aloitamme äänestyksen edustaja Makovein mietinnöstä Euroopan lääkeviraston va- vastuuvapaudesta. Ah, edustaja Ajala on juuri tullut paikalle. Ah, anteeksi. Tervetuloa. Aloitamme sitten neuvostosta kuitenkin. Madame Ayala's report Edustaa Ajalan mietintöön. Toinen mietintö luonnos vastuvaus 2010 EUn yleinen talousarvio neuvosto. Ensimmäinen tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tarkistetaan sähköisesti. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Okay. We are voting. Me äänestämme tarkistuksesta yksi. Mietinnöstä, joka vastaa, neu- vastaan, käsittelee neuvoston vastuuvapautta. Voisitteko käyttää mikrofonia? We were not yet ready, sorry. Anteeksi, emme ole valmiita. No aloitetaan uudestaan, siis äänestämme mietinnöstä, joka koskee neuvoston vastuuvapautta Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Raukeaa ja kolme raukeaa, joten tarkistus neljä puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus neljä siis. Tarkistus neljä, koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5. Puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 6. Puolesta tarkistetaan. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Tarkistus 6. Ovatko kaikki äänestäneet? Täällä on yksi EPPn jäsen liikaa. Teitä on liikaa. Nyt, nyt on kunnossa tilanne. Hyvä. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Anteeksi. Tämä on ensimmäinen kerta, kun johdan äänestyksiä, joten pyydän anteeksi näitä virheitä. Tarkistus seitsemän. Puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan. Tyhjää hyväksyttä luulee, mutta tarkistetaan. Koneäänestys alkaa tarkistuksesta kymmenen. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 13 puolesta. Vastaan Tarkistetaan tämä koneellisesti. Tarkistus 13 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan. Tarkistetaan jälleen. Tarkistus 14. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys, äh, tarkistus 15. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksenä. Tarkistus 16. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. EPPllä on jälleen yksi liikaa. Yksi ääni liikaa siellä EPPssä. On kaikki nyt kunnossa? Hyvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16 on hyväksytty, 17 raukeaa, 18 puolesta vastaan hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 20 puolesta vastaan meidän pitäisi varmaan tarkistaa Tämä koneäänestys alkaa. Tarkistus 20. Ovatko kaikki äänestäneet? Teillä on EPPllä taas yksi liikaa. Hyvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 22 raukeaa. 23 raukeaa ja siksipä nyt äänestämme tästä näin muutetusta mietintöluonnoksesta puolesta. Tämä on koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty yksimielisesti. Onnittelut esittelijälle. Sitten jatkamme esityslistan kohdalla yhdeksän, joka on Euroopan lääkevirasto, edustaja Makovein mietintö. Aloitamme tarkistuksesta kaksi ja kolme, jotka ovat identtiset puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten päätöskoko äänestyskoko päätöksestä. Koneäänestyksenä ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt äänestämme ehdotuksesta tilien päättämisestä. Tässä on yksi tarkistus. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten äänestämme tästä päätöksestä kokonaisuudessaan koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Sitten siirrymme tähän päätöslauselmaesitykseen. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14. 14 raukeaa. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten meillä on esittelijän ehdotus äänestää yhtenä ryhmänä tarkistuksesta 17-27. Vastustaako joku tätä? Ei. Sitten äänestämme yhtenä ryhmänä tarkistusta 17-27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 33 ja kaksi raukeavat, 34 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 raukeaa, 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Esittelijä ehdottaa, että äänestämme yhtenä ryhmänä tarkistuksessa 40-43. vastustaa kukaan? Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 45 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 46 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 47 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 48 kahdeksan raukeaa, 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 raukeaa. Tarkistus 53 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 55 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 54 raukeaa, tarkistus 56 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 57 raukeaa, 58 puolesta, vastaan. Tarkistetaanpa tämä koneäänestyksenä. Tarkistus 58. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei nyt ollut selvää. Tarkistetaanpa koneäänestyksenä 59. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Tämä oli ainoastaan minulle epäselvää. 60 raukeaa, 61 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Esittelijä ehdottaa, että äänestää yhtenä ryhmänä tarkistus 62 ja 64 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 66 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 65 raukeaa, 67 puolesta vasta hyväksytty, 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 70 ja 69 raukeavat, 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 74 raukeaa. 75-78, niistä ehdotan, että niistä annetaan yhtenä ryhmänä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 79 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 80 raukeaa. Uusi ehdotus äänestää yhtenä ryhmänä tarkistuksesta 81-84 puolesta vastaan. Tarkist, mikä tarkistus pitäisi tarkistaa? 84. Me emme ole äänestäneet vielä tarkistuksesta 84, emme ole vielä aloittaneet edes äänestystä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 86 raukeaa, 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 88 ja 89 raukeavat, 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 91 raukeaa, sitten ehdotus, että äänestetään yhtenä ryhmänä tarkistuja 92-94, kukaan ei vastusta, puolesta, vastaan,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 Äh, nyt ehdotetaan, että äänestetään yhtenä ryhmänä tarkistusta 8-12. Vastustaako joku? Äänestetään erikseen. Hyvä on kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kymmenen puolesta. Ehdotetaan, että äänestetään koneäänestyksenä tarkistusta 10. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten menemme lausuntoihin. Envi 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Envi 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Envi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 4 on soveltamisen ulkopuolella. Envi 5 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä koneäänestyksenä. Envi 5 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja hylätty. Envi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 8 on soveltamisalan ulkopuolella. Envi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 11 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneäänestyksenä Envi 11 Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hylätty. Envi 12 on katettu. Sitten koneäänestys tästä päätöslauselmasta kokonaisuudessaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Next item. Item 10. Seuraavaksi kohta 10. Vastuuvapaus. Euroopan ympäristökeskus 4 puolesta vastaan. Tarkistamme koneäänestyksenä tarkistuksen 4. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 2 ja kolme. No, jos neljä hyväksytään, niin ne raukeavat. Ja sitten mennäänkin suullisen tarkistuksen esittelijältä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten koko ehdotus koneäänestyksenä Äänestys alkaa. Äänestämme päätösehdotuksesta koneäänestyksenä, joka alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Monsieur Audi. Herra Audi. Oui, pour des problèmes. Niin, vähän ongelmia tulkkauksessa. Voisitteko sanoa, miten Tämä suullinen tarkistus oikein kuuluu, koska haluaisimme ymmärtää, mitä siinä oikein sanotaan. Annan puheenvuoron esittelijälle. Hän voi lukea tämän suullisen tarkistuksen. Having regard to its decision of... Ottaen huomioon päätöksen 10. toukokuuta 2012, jolla lykätään vastuuvapauspäätöstä rahoitusvuodelle 2010, siihen liittyvä päätöslauselma ja vastaukset Euroopan ympäristöviraston johtajalta. The clarification for the... tämä teitä? Don't react. So, uh, any other questions on that? I suggest we move on with the... Sitten siirrytään seuraavaan kohtaan. Tarkistus 5 puolesta. Se raukeaa itse asiassa muuten. Sitten, siis tarkastus 5, se raukeaa, koska 2 ja 3 on hyväksytty. Eikö näin ole? Ai, sain väärän tieto. Ai, me äänestämmekin tarkistuksesta 5 korjaa puheenjohtaja puolesta. Vastaan koneäänestystarkistukseksi vitosesta. Tarkistus 5. Sihteeristö opastaa näin. Everybody voted. Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. Hylätty. If five adopted, six falls. Then six falls. Näin ollen kuusi raukeaa, koska viisi hyväksyttiin. It was not adopted. Ei sitä hyväksytty. Ei hyväksytty. Joten kutosesta täytyy äänestää. Says that two and three, if a... Jos kaksi ja kolme hyväksytään, niin viisi raukeaa. Ongelmahan on nyt se, että äänestyslistassa sanotaan, että jos tarkistus neljä hyväksytään, ja minun äh, harmikseni näin on käynyt, niin sitten kaksi ja kolme raukeavat. Silloin niitä ei hyväksytä. Eli me äänestämme vitosesta. Näin tapahtui ja puheenjohtaja teki tämän aivan oikein, nyt meillä on toimielimellinen kysymys, koska me emme ole luo, antaneet vastuuvapautta, mutta päättäneet tilit. En tiedä, onko se mahdollista, rehellisesti sanoin. Onnistuuko se? Since Amendment 5 was... Koska tarkistus 5 hylättiin, niin me äänestämme kutosesta. Tarkistus 6 puolesta Ehkä on parempi ottaa koneäänestyksenä tarkistus 6. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten koneäänestys. Päätösehdotuksesta kokonaisuudessaan äänestys alkaa. Everybody voted. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten eteenpäin päätöslausuma esittyy tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksemme 15 tuloksen 15. Everybody voted. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan. Tarkistamme koneäänestyksenä 16. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan. Tarkistamme koneäänestyksenä. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta. Puheenjohtaja ehdottaa koneäänestystä. Onko äänestetty? Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten 19 puolesta. Tässäkin kone äänestys. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hylätty. Hylätty. 20. Tähän on tehty, tässä tehdään ehdotus siitä, että äänestettäisiin yhtenä ryhmänä. Eikö käy? Selvä. Joten vain tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jos 20 hyväksytään, 24 raukeaa. yksi ja 23, 25 puolesta. Koneäänestyksenä 25 Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksikymmentä kuusi ja kaksikymmentä seitsemän. Niin kaksikymmentä kuusi puolesta vastaan tyhjää tarkistaa Aloitetaan koneäänestyksenä 26. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan. Jälleen koneäänestyksenä 27. Onko äänestetty? Äänestys päättyy hyväksytty. 28 koneäänestyksenä. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus kohdasta 4. Esittelijän tarkistus. Haluatteko teistä lukea tarkistuksen? Ei. Sitten äänestämme puolesta. Siis tämä suunnan tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 29 puolesta. Parempi ottaa koneäänestyksen 29 Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hylätty. 30. Koneäänestyksenä 30. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten ryhmä pyyntö, ai se eikö ei käy, joten äänestämme sitten 31 puolesta vastaan koneäänestyksenä. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32. 32. Jälleen koneäänestys. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 33. äänestyksenä. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34 ja 35 ja 36, samanlaisia kaikki puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 40 raukeaa. 41 puolesta, 41 puolesta vastaan tyhjää. Ehkä parempi tarkistaa koneäänestyksenä 41. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 42 puolesta vastaan koneäänestys. 42. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 44. Äänestys päättyy. hyväksytty 45 puolesta vastaan tyhjää. Ilmeisesti sama enemmistö hyväksytty 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin oli 47 raukea. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tai jälleen tällainen ehdotus ryhmäänestyksestä, se ei siis käy, joten 49 vuorossa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40, näin 52, 50 ja 51 kaikki raukeavat. Tarkistukseen 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan. Tarkistamme 54 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. 57 puolesta vastaan. Koneäänestys 57. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hylät. Hylätty. 55 puolesta vastaan. Pyydän, että tarkistamme. 55. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 sitten raukeaa ja 61 ja 60 että mm, no, ei voida ottaa erikseen yhdessä. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 ja 62 raukeavat. Sitten 64 puolesta vastaan tyhjää. Parempi tarkistaa. 64. Äänestys päättyy hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan. Ei tule selväksi tulos, joten koneäänestyksenä 68 äänestys päättyy. Hylätty. joten 67. seitsemän puolesta vastaan vastaan hyväksytty. 65 tämän takia raukea tai ensimmäinen osa. Sitten toinen osa lisäyksenä. Missähän se toinen osa on? Me äänestämme toisesta osasta. viisi puolesta vastaan. Tarkistamme 65 tuloksen äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten pyydetty ryhmääänestystä, kukaan ei vasta, ei sovi 72 sitten puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 73 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 74 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 75 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 76 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 77 puolesta no, raukeaa. 78, tähän on tehty suullinen tarkistus, esittelijä on sen vaatinut. Haluaako joku, että esittelijä lukee tarkistuksen? Ei, ei. puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 79 raukeaa tämän takia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 hyväksytty, kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, tarkistus yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Vastustaako joku ehdotusta ryhmäänestyksestä? No, erikseen kymmenen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 11 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 12 Ai 11 koneäänestys, selvä. Tarkastus 11 vuorossa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hyväksytty 24 neljä tuloksella. Sitten 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 1, kohtakohdalta äänestys esittelen pyynnöstä. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa Envi 1 puolesta vastaan. On parempi ottaa koneäänestyksen tämä toinen osa Envi 1. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hyvä, hylätty. Sitten Envi 2 puolesta vastaan tyhjää. Ehdotan, että otamme sen koneäänestyksenä. Kaksi. Äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Envi 5 ja 6, ne sovi 7 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 8 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, Envi 9 puolesta kohta kohta äänestys. Esittelijä on pyytänyt ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan. Ehdotonta koneäänestyksenä toinen osa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Eli 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 11 ja 12 on jo hoidettu muualla. Sitten loppuäänestys koneäänestyksenä päätöslauselmasta kokonaisuudessaan. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelemme esittelijää. Sitten siirrytään 11. Report on the European Food Safety Agency by Madame McAvey. We vote Makovain mietintö Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisesta. Tarkistukset 2 ja 3 on katsottu identtiseksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. elektroninen äänestysehdotuksesta kokonaisuudessaan. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Tilin, tilin hyväksymisestä. Yksi, neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Elektroninen äänestyspäätöksestä kokonaisuudessaan. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten erotetaan nippoäänestystä ei. Tarkistus 11. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 12. Puolesta. Vastaan. Ty- elektronisesti tarkastetaan. Vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan se ei ollut selvää. Tarkistetaan elektronisesti. Everybody voted. Vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 17. Suullinen tarkistus. Suullisen tarkistuksen kerran puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 18 raukeaa. 19 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 23-28 on äänestetty blokiksi. Vastustetaanko?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 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 raukeaa. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 raukeaa. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Edestä on nippua. 49,53 Vastustetaanko? 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 raukeaa. 56 puolesta vastaan elektroninen tarkastus. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 raukea, 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Taas on ehdotettu nippua. Vastustaanko? 61, 63 nipussa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Sitten ehdotetaan nippuäänestystä. Vastustetaanko? Kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. ympäristövaliokunnan lausunto, Envi 1 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, Envi 2, kohta kohdalta, Envi 2, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, toinen osa Envi 2 puolesta vastaan, elektroninen tarkistus toisesta osasta, Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Envi kolme puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Envi neljä puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Envi kuusi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Seitsemän ja kahdeksan eivät kuulu alaan, Mietinnön alan nv 9 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. nv 10 puolesta vastaan. Elektroninen tarkistus en, 10. Äänestys on päättynyt. Hylätty. nv 11 on katettu elektroninen äänestys luonnollisesta kokonaisuudesta kokonaisuudessa. Äänestys alkaa. Oletko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Tämä on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. No, final. And we have one more vote, item 12. Vielä yksi äänestyskohta 12. Mietesluonnos. Erityiskertomus kakkosesta. Tämä herra Rivellini mietos, mietintö. Herra Rivellini haluaa puhua. Io continuerò ad essere simpatico ai miei colleghi. Olen vieläkin sympaattinen kollegoille, niin mennään sitten ihan suoraan äänestykseen, en halua puhua, mutta minun on pakko kertoa teille muutama asia. Minä yritin hyväksyä kaikki kollegojen tarkistukset kaikista ryhmistä, paitsi yksi, joka mielestäni ei ollut sopiva ja muutama regivaliokunnan tarkistus, jotka eivät kuvastaneet tätä mietintöni henkeä. Viimeinen asia, mutta se on varsin tärkeä asia. Kuten edustaja Skilakakis on pyytänyt, hän on pyytänyt erillistä kohta kohdalta äänestystä ajalla senderin viisi tarkistuksesta. Ensimmäinen osa, joka menee rahoituksen pääsyyn asti ja toinen osa, jonka täytyy sisällä tämä vaatimukset yhteisrahoituksesta. Mitä tulee EPP, niin me äänestämme kummastakin puolesta. Jos kollegoilla on kysymyksiä, niin olen valmis vastaamaan. Thank you, Mr. Rivellini. Any other request? Kiitos, herra ah, Rivellini. Rava Ajala. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain viitata tähän esittelen kantaan ja muistuttaa, että tulos näkyy jo äänestyslistassa nimittäin 23 tarkistus. Se onkin 12 B ja 5, siitä tulee 15 B eikä 15 B uusi. Tästä jo puhuimme aikaisemmin Rivellinen kanssa. Kiitoksia. Any other comments? Onko muita kommentteja? Ehdotan, että käydään äänestämään. Tarkistus yksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksi. Puolesta. Vastaan. Tarkistetaan Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kolme. Vastustetaanko sitä, että äänestämme kolmosesta 17 blokissa? blogissa Vastustatteko herra sitä vai ei? Kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljä. Ei äänestystä. Viisi. Ensimmäinen osa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 Ja nyt lausunnot Regi 1. Siitä pitää äänestää Regi 1 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 2 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 3 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta, vastaan. Tarkistetaan. Oletteko äänestäneet? Hylätty. Regi 5. Kohta kohdalta. Ensimmäinen osa. Puolesta vastaa. Elektroninen tarkistus. 5. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Toinen osa. Puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Riki seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Riki kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kymmenen kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puol- puolesta vastaan tyhjää. Elektroninen tarkistus. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Loppuäänestys elektronisesti. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut. Oké okay, collega's, laat ons uh, het volgende punt van de agenda. Sitten seuraavaan esityslistalla. Kohta 13. Toivon, että 13 ei ole tässä lukuna tuo mitään epäonnea. Tässä on romanian viranomaisen Romanian viranomaisten nimittämän ehdokkaan kuuleminen. Haluaisin hiukan hiljaisuutta saliin. Olkaa hyvä. Kyseessä on menettely, jota olemme jo montakin kertaa tänä vuonna jo seuranneet. Varmasti tiedättekin tämän, miten tämä taas sujuu. Ensinnäkin Leonard Orban saa viideksi minuuttia puheenvuoron sitten puheenvuoro pysyvälle esittelijälle näistä asioista Rouva Ajala Centerille. Ja sitten käydään läpi ryhmät. He voivat tehdä kysymyksiä. Herra Orban, tervetuloa. Tämä on tärkeä tilaisuus teille. Hyvää onnea ja nyt jäämme teitä kuuntelemaan. Thank you, Mr. Chairman. First of all, I would like... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kertoa teille, että minulla on suuri kunnia osallistua tähän kuulemisiin. Minun äh, ammatillinen elämä on avoin kirja. 19, melkein 19 vuoden ajan olen ollut mukana EU-asioissa sekä kansallisella että Euroopan tasolla ja yli 10 vuoden ajan kysymykset, jotka liittyvät yleiseen hallintoon, julkisten varojen hallintoon ja valvontaan. Vuodesta 2001 eteenpäin ensinkin varaneuvottelijana ja sitten pääneuvottelijana EUn liittymisneuvotteluissa Romaniassa vastasin maani sisäisestä valmistautumista liittymiseen kaikissa neuvotteluluvuissa mukaan lukien varainhoidon valvonta. Määräysten täytäntöönpano tässä luvussa on vaikuttanut huomattavasti mm, varainhoidon hallinnan uudistamiseen Romaniassa. Annan tästä vain yhden esimerkin. Se liittyy ulkoiseen tarkastukseen, jossa olen ollut läheisesti mukana hyväksymässä uutta lainsäädäntöä Romanian tilintarkastustuomioistuimisesta, joka uusi tämän instituution niin, että se on linjassa eurooppalaisten standardien kanssa. Vuodesta 2007 komis- Euroopan komission jäsenenä, joka vastasi monikielisyydestä, olen koordinoinut kolmen pääosaston aktiviteetteja, käännökset, tulkkaukset ja viralliset julkaisut. Ja yksikkö, joka vastasi monikielisyydestä EAC-pääosastossa. Ja tässä varmistin, että budjettimäärärahat, jotka annettiin näille pääosastille, käytettiin tehokkaasti sekä sisäisen että ulkoisen tilintarkastusprosessin näkökulmasta ja että vuosittaiset toimintakertomukset julkaistiin oikein komission kollegion jäsenenä olen myös ollut mukana vastuuvapausmenettelyssä. Syyskuussa 2011 minut nimitettiin Eurooppa-asioiden ministeriksi. Tässä tehtävässä olen vastuussa myöskin rakenne- ja kohesiorahastojen määrärahojen horisontaalisesta käytöstä. Yksi vastuualueistani on tarkastusmatkojen suositusten täytäntöön pano tarkastusmatkoja, jotka tekevät tilintarkastustuomioistuin ja komissio. Tässä yhteydessä teen läheistä yhteistyötä valtiovarainministeriön kanssa, joka, käsit, joka kansallisesti ähm, rankaisee epäsäännönmukaisuuksista, jotka liittyvät äh, Euroopan tai kansallisten määrärahojen väärinkäytöksiin niin, että hyvän varainhoidon periaatetta noudatetaan täysin. Koordinoin myös toimintoja, jotka halutaan varmistaa hallinto- ja valvontajärjestelmien äh, hyvä toiminta mitä tulee EU-varojen kautta. Olen sitä mieltä, että pitkä kokemukseni EUsta antaa minulle mahdollisuuden saada käyttäen hyvin paljon tietoa ja minulla on myös paljon kokemusta EU-määrärahojen hallinnoinnista ja käytöstä. Siksi uskon täysin, että jos annatte minulle hyväksyntäni kokemukseni kautta sekä kansallisella että EU-tasolla pystyn tuomaan todellista lisäarvoa EUn tilintarkastustuomioistuimen toimintaan. Kiitoksia. Kiitoksia herra Orban tästä johdantoselvityksestä. Nyt esittelijämme Rova Aila Sender saa puheenvuoroa. Sitten kysymyksiä pitää siis esittää herra Orbanille ja hän vastaa. Rova Aila Sender aloittaa. Gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa, herra Orban, tähän kuulemiseen. Totta, ensimmäistä kertaa tilintarkastus tuomioistuimen historiassa entinen komission jäsen on oman maansa hallituksen ehdokkaana tehtävän varten tilintarkastustuomioistuimessa uusi tilanne ja pitääkin ottaa huomioon, että tällä hetkellä käsittelemme juuri käsittelemään jäävyyskysymyksiä läpi ja pitääkin pohtia, miten te ratkaisitte tämän tilanteen. Te siis tulette, jos kaikki sujuu hyvin tässä kuulemisessa, teistä tulee seuraava jäsen tilintarkastustuomioistuimeen Romanian ehdotuksen mukaisesti. Te olette olleet siis komission jäsen ja nyt sitten te joudutte tar- tilintarkastamaan tarkastamaan tarkastamaan komission toimintaa, vaikka olette siellä itse komissaarina istunut. Tämä tietysti tätä ottaa huomioon sen toiseksi. Haluaisin, ja sitten nimittäin vasta kuuden kuukauden komissaari viranhoidon jälkeen 2011, niin sitten teistä tuli Eurooppa-asioiden ministeri, teille varsin konkreettinen mandaatti, teidän piti parantaa varojen, EU-varojen e käyttöä Romaniassa. Tällä hetkellä, jos kaikki sujuu tänään hyvin, niin kuin toivomme, niin nyt teistä tulee sitten jäsen tilintarkastustuomioistuimen, joka käy läpi myös alueellista rakenne- ja aluerahastojen varojen että Eihän tiedä tätä oman maanne viime kuukausina on aiheuttanut tiettyjä ongelmia näissä kysymyksissä ja haluaisin että hiukan selvittää sitä tätä asiaa. Kysymykseni kuuluu, miten te aiotte säilyttää riippumattomuutenne, koska kun katselen vastauksenne riippumattomuudesta, niin te ymmärrätte tämän asian niin, että, että kuuluu johonkin puolu- poliittiseen puolueeseen – te ette kuulu mihinkään poliittiseen puolueeseen, totta, mutta riippumattomuus, kun ajatellaan tuomioistuinta, niin se ei ole vain poliittista. Tähän liittyy myös taloudelliset jäävyyskysymykset ja kansalliset edut, joten täällä kokobyssä näin maaset meitä kiinnostavat. Siis tämä riippumattomuuskysymys, haluaisin selvennyksen siitä. Te olette olleet kahdessa tehtävässä komissiossa, tässä komissiossa tulette nyt seuraamaan ja sitten olette ollut ministerinä Euroopan asioista olette ollut tekemisissä rakennerahastojen kanssa ja teidän pitää sitten tilintarkastaa näiden varojen käyttöä. Miten olette toimia? Esa, ese planteamiento. Y luego... Ja tämä on tietty ristiriita. Te olette kirjoittaneet nämä vastauksenne kysymyksiin, mutta niin kuin en niin kuin äsken sanoin, te sanotte, että on totta, että te olette läpikäyneet vastuuvapausmenettelyn. Tämä koskee yhtä prosenttia budjetista monikielisyyttä. Sitten toinen asia, oletteko te te vastuuvapauksesta, että kuitenkin sanotte, että te ette ole, teitä ei ole tällaisen alistettu. Tämä on joku ristiriitainen, onko tässä joku tekstivirhe vai mikä, mutta haluaisin, että te selittäisitte hiukan tätä. Sitten vielä lopuksi, miten aiotte kehittää kaudellanne tilintarkastustuomioistuimessa – ja viittaan nyt tuomioistuimen tulevaisuuteen. Te puhutte tuloksista, demokraattisuuden tuloksista ja miten tulokset liittyvät kansalliseen tilintarkastustoimintaan. Haluaisin hiukan enemmän selvityksiä. Te olette siis ollut Eurooppa-asia ministeri ja olette pyrkinyt vahvistamaan tilintarkastusjärjestelmää toimimaan petoksia vastaan omassa maassa. Haluaisin hiukan selittää sitten, miten uskotte, että Romania voi parantaa tilannetta ja miten Euroopan tilintarkastustuomioistuin voi tässä myös Romania auttaa. Kiitoksia hi- hiukan ajankäytöstä. Minulla on vielä yksi puhuja, Raskel Kakis, Jan Mulder myös, Jan Mulder, Ingeborg Kresle. Onko vielä SD-ryhmästä, sosialisteista? Ei. No hyvä. Nyt herra Orban, te voitte vastata ensimmäisiin kysymyksiin. Ensiksi haluaisin kiittää teidän kysymyksistänne. Te puhutte äidinkielelläni, salin, että minä puhun äidinkieltäni. Olin monikielisyydestä vastaava komission jäsen ja puolustin kaikkien unionissa puhuttujen kielten puhumista romanien mukaan lukien. Mi-ați adresat uh, o serie de întrebări. Rava Sender, o useamman kysymyksen. Yritän lyhyesti vastata niihin. Tänään pääkysymyksenne liittyy siihen, miten välttäisin mahdolliset tulevat eturistiriidat, mikäli hyväksytte ehdokkuuteni tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä sanoisin heti alussa, että pyydettäisin tilintarkastustuomioistuimen puheenjohtajalta vastuualueita, jotka eivät mene päällekkäin, päällekkäin niiden vastuuden kanssa, mitä minulla on ollut aikaisemmin – Eurooppa-ministerinä tai komission jäsenenä. Tämä on erityispyytö omalta puolest, omasta puolestani, jonka esittäisen tilintarkastustuomion puheenjohtajalle välttääkseni, estääkseni kaikki ke- keskustelut tästä aiheesta. Sanoisin myös, että koko urani ajan. Olen ollut itsenäinen, en ole, ole koskaan kuulunut mihinkään poliittiseen puolueeseen, enkä ole sitä nytkään. Ja poliittisesti ei ole mitään epäilystä että mitä, mitään vaikutusta ei voi olla. Tämä pätee myös kansallisella tasolla. Minun ei ole koskaan kohdistunut mitään kansallisia vaikutteita. Puternik, interessele in primo... Olen voimakkaasti puolustanut Euroopan etuja. Ja näin tehdessäni olen samanaikaisesti puolustanut maani etua. mitä maani ongelmiin tulee. Totta on. Tällä hetkellä on ongelmia yhteisön varojen hallinnoissa. Nämä ovat merkittäviä ongelmia. Mielestäni ongelmien pääsy on hallinnollisen kapasiteetin riittämättömyys, erityisesti viranomaisissa. Tämä puute on johtanut merkittäviin ongelmiin, ongelmiin, jotka ovat meille nyt tuttuja. Ja tätä hallinnollista kapasiteettia täytyy voimakkaasti vahvistaa, muuten romanien on vaikea parantaa tilannetta. Tästä syystä minä äskettäin ehdotin Euroopan komissiolle, että ratkaisuja löydettäisiin yhdessä – niin että henkilökunnan palkkataso voitaisiin nostaa hyväksyttävälle tasolle, sillä tällä hetkellä yksi suurimmista ongelmista on eri ministeriöiden virkamiesten palkkaerot. Samanlaisissa viroissa – palkkarot voivat olla kolminkert- kolminkertaiset. Parhaat asiantuntijat menevät ministeriölle, jotka maksavat parhaiten ympäristö, kuljetus, työministeriö. Ja sitten on aloja, joilla asiantuntijoiden määrä on rajoitettu. Ja sy- tulokset ovat ne, jotka tunnette. Pois resolvate. Dar este evident că... Julkishankinnoissa on ongelmia. Olemme ratkaiseet paljon ongelmia, mutta niiden ratkaisua täytyy jatkaakin. Täytyy identifioida globaaleja mekanismeja. joilla voimme taistella eturistiriitoja vastaan järjestelmässä. Meillä on jo joitakin mekanismeja, ne eivät ole riittävän voimakkaita, niitä täytyy vahvistaa. Täytyy myös vahvistaa tuen saajien taitoja. On ostattunut, että monet eivät ole valmiita hallinnoimaan varoja. Mielestäni täytyy myös vahvistaa toimia, jotka kohdistuvat petoksepäilyihin. epäilyihin. Meidän täytyy edetä tällä tiellä. Ja sitten kysymyksen vastuuvapauden myöntämisestä. Tiedätte hyvin, että komission jäsenenä olin epäsuorasti, en suorasti mukana vastuuvapausmenettelyssä. Olin siinä mukana kahdella alueella. Ensinnäkin pysyvästi seuratessani tarkkaan sitä, mitä pääosastojen johtajat ovat hallinnoineet vastuuvapautta. Olen, minulla on ollut useampia tapaamisia ää, pääosastojen johtajien kanssa alueella, niin olen aina painottanut vastuuvapauden merkitystä ja sitä, miten auditoinnin tuloksia täytäntöön pannaan. Olen myös työskennellyt toisella tasolla komission jäsen kol, komission kollegion tasolla. Keskustelen näistä aiheista. Meillä on toki ollut vastuuta tässä päätöksenteossa, mitä nykytilanteeseen tulee. Tämä Euroopan ministerin tehtävä luotiin vasta syyskuussa 2011. Eli tämän viran suhteen vastuuvapauden myöntämisestä ei voida vielä puhua. Estitte myös kysymykseen auditoinnin Äh, tulevaisuudesta kansallisella tasolla. Meidän täytyy konsolidoida näitä kansallisia tilintarkastuksia. Sanon tämän ihan avoimesti. Romanilaiset auditointiviranomaiset ovat oppineet askel askeleelta, miten tiettyjä tilanteita pitää käsitellä, miten tunnistaa virheet, miten reagoida tapauksiin, joissa on potentiaalisia petoksia. Tämä prosessi täytyy vakauttaa. Ja on selvää, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja kansallisten tilintarkastustuomioistuimen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää. Meidän täytyy lähentää metodologioitamme, meidän täytyy vaihtaa hyviä käytänteitä ja olen varmis, valmis, varma, että kaikki auditoijat voivat hyötyä tästä. Tämä pätee myös Romanian viranomaisiin. Toivon, että olen vastannut kaikkiin kysymyksiin. Eh, Kiitoksia. Olen nyt varsin joustava tässä annoin aika paljon puheaikaa, koska kysymyksiä on oli vain kolme. Ja äh, ehdokas tarvitsekin tässä tarvittavasti aikaa, mutta nyt pyytäisin vähän puhumaan nopeammin, lyhyemmin. Ensinnä Rova Gresle suurimmasta puolitta ryhmästä, EPPstä. Ai suokaa anteeksi, herra Odi, mais c'est ma chef, elle peut parler avant. Non, non. Monsieur... Hän on minun pomoni, kyllä hän voi puhua ensin. Oh, no, no, no. Minuutti. Hän oli. Si, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra ministeri, näistä täsmennyksistä, joita esititte. Haluaisin esittää kolme kysymystä. ensin teidän mm, tilintarkastustaustoista ne perussopimuksessa todetaan, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenten täytyy olla kuulunut ulkoisen valvonnan elimen, TTOlle, ole, tai sitten pitäisi olla erilainen erityinen pätevyys, joka sopii tähän tehtävään. Kun lukee teidän ansiluetteloonne ei tule heti sellaista kuvaa, että teillä olisi mm, erityistä pätevyyttä tai kokemustakaan julkisen sektorin tilintarkastustoiminnasta. Voisitteko hiukan täsmentää, mitä valmiuksia ja pätevyyksiä teillä tässä olisi. Sitten varainkäytöstä EU-ssa ja aivan erityisesti toiminnallisesta ohjelmasta, joka liittyy inhimillisen, ihmisten voimavarojen käyttöön. Tämä on ohjelma, joka on erittäin tärkeä 2010-2011 vuosina. Oma maani hyötyi tästä 2 miljardia euroa suurin piirtein pelissä. Sen jälkeen, kun olitte komission jäsenä, olitte pressministerinä Eurooppa-asioista tänä ajanjaksona uudessa hallituksessa ja haluaisin nyt lukea tällaista pääministerin Pontak mm, julkilausumasta tässä ohjelmassa. Kyseen ohjelmaa, joka on sektoraalinen ohjelma, joka koskee ihmisen voimavaroja, niin pitää ymmärtää, että 2010-2011 kaikki ottivat rahaa ilman minkälaista kontrollia – eikä mitenkään voitu osoittaa, eikä haluttu osoittaa, miten rahat on käytetty ja käytettiinkö rahat todellakin tähän tarkoituksen ihmisten voimavarojen kehittämiseen. Kaikki ottivat nämä rahat käyttöönsä, niin kuin palkkasta oli se kysymys toistan. Ja nyt kysyn ministeri Orbanilta, yli 10 miljoonaa euroa otettiin. Mikä ratkaisu meillä on? Herra Orban otti useissa yhteyksissä nämä asiat esille. Ikävä kyllä me emme koskaan ryhtyneet toimenpiteisiin ja sitten syntyi varsinainen kriisitilanne, jossa todellakin Euroopan komissio oli kes- keskeytti kaikki maksut. Oletteko te tietoinen näistä epäselvyyksistä ja miksi te ette eronneet, jos, eronnut, jos tiesitte nämä väärinkäytökset ja miksi ja vielä viimeinen kysymys. Kun ajatellaan teidän poliittista uranne, varsin huomattava, oletteko te ollut tietoinen petoksista, joita te ette tavallaan ole paljastanut, jotta olisivat toimia niitä vastaan. Te tunnutte rehelliseltä henkilöltä ja me tarvitsemme rehellisiä henkilöitä. Meidän pitää olla mutta jos me uskomme, että meillä on val- valehdeltu ja meitä kyllä häiritsee kovasti, jos tilintarkastustuomioistuimessa olisi sellaisia ihmisiä, jotka eivät ehkä, äh, jos heihin liittyy jonkinlaisia eettisiä ongelmia. Oletteko te ollut tietoinen petoksista, joita ette kuitenkaan olisi paljastaneet, että olisitte tavallaan peitelleet niitä? Herra Orban. Paljon kiitoksia. Haluan vastata äidinkielelläni. Minä alataan pätevyydestäni auditoinnin alueella. Alleviivasin jo puheenvuorossani, että, että minulla on ollut panokseni neuvotteluprosessiin. Tämä on johtanut radikaaleihin muutoksiin Romaniassa, esimerkiksi liittyen ulkoisen auditointiin. Tämä on tapahtunut suoraan minun koordinoitini alla. Ja toinen askel liittyy toimintaan Euroopan komissiossa, kuten sanoin. Toimissani olen, olen analysoinut niin sanottuja sisäisiä tarkastuksia, olen ryhtynyt välttämättömiin toimiin ja olen pyrkinyt ratkaisemaan ongelmia. Kolmanneksi olen ministeri vuodesta 2011 lähtien – sen jälkeen minulla on jatkuvaa kokemusta auditoinnista. Valitettavasti suurin osa näistä auditoinnista oli kielteisiä, mikä on johtanut merkittäviin muutoksiin tällä alueella. Eli johtopäätöksenne minä ymmärrän, miten prosessi toimii. Toisekseen, lainsäädäntö. Minä olin toimijana tämän alueen säätelyssä. Ja minä olin päätöksentekijänä. Olen tehnyt välttämättömiä päätöksiä, jotta auditointi voisi toimia ja jotta jotta päätöksiä täytäntöön pantaisiin eri alueilla. Tämä liittyy tietysti henkilöstön resurssien kehittämiseen. Kysytte, miksi minä en e- eronnut todettoni huolimatta niin asiat eivät ole muuttunut. En ole tehnyt niin, koska olen uskonut edelleen, että kykenen auttamaan. Ja mennä täytyy sanoa, konaatio Romaniassa on ainoastaan liittynyt horisontaalisiin kysymyksiin. Minulla oli te- suoraan tekemistä vain yhden teknisen neuvonnan kysymyksen kanssa. Olen pyrkinyt jatkamaan välttämättömien muutoksisten aikaansaannissa. Euroopan komission auditoinnin jälkeen, mitä tulee ohjelmiin ja toimintaan. Me tarvitsemme radikaalia muutoksia ja olen mukana näissä muutoksissa. Vaikutan asioihin toimivaltani puitteissa, eikä ainoastaan tähän prosessiin. Minulla on ollut henkilökohtainen panokseni järjestelmän muutoksia. Ja parannuksia voi jo todeta. Ongelma ei ole vielä keskeytetty, vaan siinä on tauko, joka on tällainen keskeyttämistä edeltävä tauko. Toivomme, että kykenemme tekemään lukuisia muutoksia, jotka ehkäisevät apuohjelmien keskeyttämisen. Näistä syistä olen pysynyt ministerinä, vaikka eikä ole eronnut, vaikka millään olen epä, epäröinyt asiasta. Olenko todennut petoksia, josta en ole ilmoittanut vastuullisille viranomaisille? Mielestäni toimintani on tällä alueella osoittanut suoraselkäisyyteni. Olen tarttunut pienempiinkin ongelmiin mahdollisimman tiukkaan. Minä olen mitenkään nauttinut ylimääräistä eduista. Olen jokaisen virheen estellyt Romanian vastuullisille viranomaisille. Ja tällä hetkellä olen, olen kääntynyt asiassa myös petoksen vastaisen viraston puoleen, joka toimii hyvin Romaniassa. Herra... Waarmaken en uw vraag stellen... Voisitteko te osoittaa, kuinka taitavat te olette ja vastata tähän kysy- sitä kysymykseen yhdessä minuutissa pelkästään. Okay, I, I come from a place. Hyvä on. Minä tulen paikasta, jossa ö, vähän puhuminen voi olla etu, joten kaksi ö, kysymystä. Vastauksissanne sanoitte, että olitte tärkeässä asemassa, kun muutettiin Romanian tilintarkastustuomioistuinlakia ja olitte mukana tilintarkastusviranomaisen luomisessa ja tämä oli mm, ikään kuin osoitus tilintarkastus kokemuksestanne tässä roolissa. Kuinka pitkään olitte siinä mukana ja kuinka paljon työtä siihen mm, panitte? kuukausia, viikkoja, päiviä, jotta voisimme arvioida, kuinka paljon kokemusta teillä on. Ja sitten toinen kysymys. Romaniassa, kuten muissakin maissa, meillä on ongelmia liittyen korruption. Kuinka arvioisitte poliisiviranomaisia ja oikeusviranomaisia tässä suhteessa teidän kokemuksellanne usean vuoden ajalta. Sanoisitteko, että näillä saroilla on vakavia ongelmia vai että äh, tämä on vain tällainen kysymys, jota, tällainen ongelma, jota on vähän kaikkialla. Kiitoksia. English, uh, rapidly. Äh, puhun ihan lyhyesti, vastaan englanniksi. Äh, ensimmäinen kysymys. Työskentelin yli vuoden näissä neuvotteluissa, jotka liittyivät varainhoidon varainhoidonvalvontalukuun. Ja mm, mitä tulee Romanian tilintarkastustuomioistuinta koskevan lain muuttamiseen. Se oli pidempi prosessi kuin nuo neuvottelut, koska ei ollut kovinkaan helppoa muuttaa perustavan laatuisesti tuon lain sisältöä Esimerkiksi täm, äh, siirryttiin äm, oikeudellisista kompetensseista enemminkin tällaiseen ä, äh, rooliin, jossa toimitaan ulkoisena tarkastajana, kuten romanialainen tilintarkastustuomioistuin nyt toimii. Sitten toiseksi ä, äh, korruptio. Te tiedätte, että meillä on tämä yhteistyö- ja tarkastusmekanismi. Minä äh, hyvin usein kerron kantani liittyen tähän mekanismiin, koska edustaja Makovei on täällä. Me olemme pitkään keskustelleet tästä mekanismista, mutta voin sanoa teille, että meillä on äh, komission kertomukset liittyen äh, näihin aloihin ja voin sanoa teillä, että olen täysin samaa mieltä komission arvioinnista, mitä tulee eri aloihin, oikeusjärjestelmän toimintaan, korruption torjuntaan ja niin poispäin. Joten olen komission kanssa samaa mieltä siitä, että tärkeää edistystä on saavutettu eri aloilla, mutta vielä täytyy saada aikaan edistystä, jotta mutta ei mennä takapakkia näillä, näissä asioissa. Kiitoksia. Herra Orban on aina mukava nähdä vanhoja tuttuja täällä. Romaniallahan on valtaisia ongelmia tällä hetkellä rakennerahastojen suhteen, ja tähän olette mukana vastuussa niistä tällä hetkellä. Komissio ei mistään neljästä romanialaisesta ohjelmasta anna maksuja, koska on perustavanlaatuisia ongelmia valvontajärjestelmässä ja kontrollijärjestelmässä. Ja tämä on suuri ongelma Romanialle, koska se on ennakkomaksuja tehnyt kaksi miljardia, eli tarvitsee välttämättä nämä määrärahat, joten nyt olisi kiinnostava nähdä, miten tilintarkastustuomioistuin näkee tämän rakennerahastojen rakennerahastojen tilanteeseen. Se, ää, ää, tässä nyt on vastuualue, joka on auki tilintarkastustoimijoistumissa, on nimenomaan nämä rakennerahastot, ja jos te joudutte, niin sitten minä olen kyllä hyvin huolissani, mikä tilanne on, erityisesti jos ottaen huomioon millainen paine Romaniassa on tämän asian suhteen? Mikä on teidän näkemyksenne tästä? Um, mulțumesc pentru întrebări. Mă, mă bucur că... Kiitoksia kysymyksestänne. Olen tyytyväinen myös, että voin keskustella uudestaan teidän kanssanne. Meillä on ollut ilo puhua monikielisyydestä ja paremmasta budjetin käytöstä tällä alueella silloin, kun olin komissaarina. Mitä tulee sitten tämänhetkiseen paattitilanteeseen näissä neljässä toiminnallisessa toimintaohjelmassa, puhuisin vähän yleisemmin. Alueet, liikenne, ympäristö, kilpailukyky, taloudellinen, taloudellinen kilpailukyky. Tämä äh, paattitilanne aiheuttaa seuraavia asioita. Kesäkuun lopussa komissio pyysi meitä lopettamaan, kor, lopettamaan korvauksien pyynnön siihen asti, kun tietyt tilintarkastustoimet oli viety loppuun näissä ohjelmissa. Ja kun odotetaan komission päätöksiä koskien tämänhetkistä toimintaa neljässä operatiivisessa ohjelmassa, me emme ole vielä saaneet näitä päätöksiä, odotamme niitä on totta, että kesäkuun jälkeen tai ensimmäinen heinäkuuta tähän päivään saakka on saatu vain pieniä summia, jotka on myönnetty Romanian kohesiopolitiikkaan. Tässä on kysymys joistakin kymmenistä miljoonista euroista koska Romanissa on huomattavia budjettipaineita tällä hetkellä. Meidän pitää ensinnäkin saada vaje alle kolme, prosenttiin. Tämä on Euroopan komission määrittelemä tavoite, mutta samoin IMF ja maailman pankki tätä vaativat. Jos me saavutamme tämän tavoitteen, silloin Romania pääsee liiallisesta vajemenetystä tämän vuoden loppuun mennessä, mutta tämä ei ole helppoa silloin, kun ei varoja makseta Romanialle. Me tietenkin löydämme ratkaisuja me löydämme ratkaisun näihin toimin, alakohtaisiin toimintaohjelmiin, mitä tulee ihmisiin voimavaroihin, mutta pitää löytää muita ratkaisujakin. Me odotamme nyt siis komission päätöksiä ja tietysti kaikki tulee riippumaan näistä loppupäätöksistä näiden neljän ohjelman kohdalla. Tällä hetkellä käydään erittäin läheistä vuoropuhelua siitä, voidaanko alkaa uudelleen näiden ohjelmien rahoitus. Mitä tulee toiseen kysymykseen, minä jo sanoin, on kyse sitoumuksesta, jonka olen tehnyt. Minä haluan pyytää tilintarkastustuomioistuimen presidentiltä, että hän antaisi minulle äh, mandaatin tällä alueella, joka ei liity aikaisempiin toimiini. Tietysti tämä voi tarkoittaa mm, muutoksia salkkujen jaossa. Tämä on minun selkeä päätökseni kuitenkin, koska minä haluan välttää kaiken keskustelun ja epäilyksen Tähän mennessä toimintani on osoittanut, että olen täysin riippumaton henkilö, mutta jotta hälvennetään kaikki epäilyt, haluan varmistaa tämän näin. Kiitoksia. Viimeinen puhuja Jan Müller. Thank you, eh, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Noin. Puolitoista minuutin kuluttua Tilintarkastustuomioistuin julkaisee kertomuksen, sitten me saamme tietää, että saatteko myönteisen taslausuman lausuman vai ette. Minusta on tullut aika pessimistinen, koska aina on sanottu, että on suosituksia, jotka pitäisi toteuttaa, ja mutta viimeisen 17-18 vuoden ajan ö, olette saaneet kielteisen taslausuman. lausuman Ja suurin virheaste on aina rakennerahastoissa. Nyt kun teillä on kokemusta pöydän eri puolilta, mikä olisi teidän reseptinne, jotta mahdollisimman pian saisimme myönteisen DAS-lausuman? <clears throat> Mulțumesc pentru întrebare. Sigur că răspunsul nu e simplu. da kai vastaus ei ole helppo. Totesitte, että 17 vuotta tämä tarkastuslausema DAS on ollut kielteinen ja parlamentin lausunto budjettivastuuvapaudesta on saanut meitä, ottaa mitä toteamaan, että virheaste on noussut viime vuodesta 3,7 prosentista. Euroopan komissio on ottanut yhä enemmän käyttöön sanktioita, enemmän kuin aikaisemmin. Tästä huolimatta me emme onnistu myönteisen DASin aikaansaamisessa. Tästä huolimatta pitää ottaa useampi asia mieleen. Pitää mielessä. Toisaalta budjetin monivuotisuuden ja tarkastuslausuman vuotuisen luonteen välillä on jonkinlainen ristiriita. Täytyisi löytää joku ratkaisu, jolla onnistuisimme hallitsemaan tätä ongelmaa. Virheaste kauden lopulla, kun projektit viedään loppuun, on alhaisempi kuin silloin, kun projektit ovat käynnissä. Täytyy antaa aikaa korjausten täytäntöönpanolle. Meidän täytyy kaikkien pohtia tätä kysymystä. Nyt palaan parlamentin mietintöön. Sen haluatte, että komissio ottaisi tehokkaat sanktiot käyttöön. Minusta tämä on erittäin ajankohtainen ratkaisu. Niitä maita, jotka eivät pelisääntöjä kykene noudattamaan, täytyy rankaista, mutta täytyy myöskin antaa kannustimia maille, jotka toimivat hyvin. Täytyy keskustella monenlaista ratkaisusta, jotta tuo tulos saadaan aikaan, niin saadaan positiivinen DAS-lausuma. Afsluitet woordjes voor de rapporteur, mevrouw. Kiitoksia. Sitten vielä esittelijä Rova Ajajala Sende. Gracias, president. Kiitos puheenjohtaja herra Urban. Tämä, kun ajatellaan teidän profiilianne, ja jos me teemme myönteisen vastauksen tähän, te lisäisitte tu- tilintarkastustuomioistuimeen asioita, joita me tarvitsemme. Tunnette sen, että on omissa valtavia tarpeita ja sitten joissakin maissa on huono tilannehallinto ei toimi. Ja kun ajatellaan meidän valiokuntamme vaatimukset, että saattaisiin aikaan parempaa valvontaa ja seurantaa ja miten valvottaisiin jo kaikista euroa, jonka käytämme, mutta toiseksi haluaisimme myös parempia tuloksia eurooppalaisen talousarvion käytöstä ja erityisesti kysymykset, jotka liittyvät rakennerahastoihin ja jäsenvaltioiden toimintaan tässä. Ja kun ajattelemme teidän profiilianne, jota tässä olette esittänyt ja selittänyt ja kertonut tiedoistanne, niin on tiettyjä ongelmia monta kertaa täällä valiokunnassa me valitamme esimerkiksi inhimilliset, onko se inhimillisistä voimavaroista tai hallinnollinen kyky tai toimia tai millaisia mekanismeja käytössä kansallisella tasolla. Kaikki nämä materiaaliset vaikeudet, niin kuin Hella Murder, voi aiheuttaa sen, että tulos ei olekaan myönteinen, koska tässä on niin valtava toimiala, että pitäisi voida käsitellä näitä ongelmia välttämättömillä välineillä, tarvittavilla välineillä, joten toivon teille tietysti kaikkea hyvää, vaikka ja toivottavasti tulemme keskustelemaan tästä tilaisuudesta. Toivon, että voimme luottaa näiden asioiden oikeaan käsittelyyn. Kiitoksia. Ähm, Kiitoksia. Nyt keskeytämme istunnon ja pyytäisin niitä henkilöitä poistumaan salista, jolla ei ole oikeutta olla tässä kokouksessa, joka tapahtuu suljetun oven. ovin. Olemme hiukan edessä aika